President. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin aloittaa muutamalla sanalla Portugalia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään tässä talossa, joka on Euroopan demokratian koti. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta ilmaista täällä omia ajatuksiani ja vastata kysymyksiinne. Nyt jatkan englanniksi. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minun tarinani on eurooppalainen tarina. Synnyin kauniissa kaupungissa Etelä-Portugalissa, missä suurin osa perheistä koki merkittäviä vaikeuksia Tämä on alue, joka on valtavasti hyötynyt omien kansalaistensa uurastuksesta, mutta myös Euroopan solidaarisuuden välineistä. Kun kasvoin vanhemmaksi, näin omin silmin, kuinka elintärkeä rooli Euroopalla oli nuoren demokratiamme vahvistamisessa, aivan samoin kuin Kreikan ja Espanjankin kohdalla – näin kuinka Portugal kykeni tarttumaan erilaisiin mahdollisuuksiin, jotta päästiin kasvuun ja sosiaaliseen hyvinvointiin Euroopan yhdentymisen ansiosta. Omaa elämääni on leimannut maantieteellinen liikkuvuus, mutta myös yhteiskunnallisen aseman nousu, tällainen yhteiskunnallinen liikkuvuus ja se tekee kunniaa demokratia Euroopan unionille ja se on sen ansiota. ja Olen siitä kiitollinen. Se on tehnyt minusta sen mie kansalaisen ja poliitikon, joka olen tänä päivänä. Synnyin kaupungistani, muutin oman maani pääkaupunkiin sellaisen koulutusjärjestelmän ansiosta, jonka demokratia oli rakentanut osallistavaksi ja avoimeksi. Omien vanhempieni elämän tarkoitus oli ainoastaan se, että he saisivat lähetettyä omat lapsensa yliopistoon. Siinä he onnistuivat. Mutta he eivät koskaan kuvitelleetkaan, että eräänä päivänä yksi heidän lapsistaan lähtisi Lissabonista Pariisiin Euroopan yhdentymisen yhden hämmästyttävimmän hankkeen ansiosta, nimittäin Erasmus-ohjelman ansiosta. Erasmus oli todella käännekohta omassa elämässäni in my generation. I was... Oli erittäin monen oman sukupolven edustajan käännekohta. Olin omassa maassani yksi ensimmäisistä, joka pystyy siitä hyötymään. Nyt haluaisin puhua hieman ranskaa. Haluaisin todella tässä sanoa jonkun sanan myös ranskaksi, koska ranska on hieman myös oma maani. Ranskassa päätin opintoni ja aloitin ammatillisen toimintani insinöörinä Ranskassa tutustuin tulevaan vaimoon ja menin naimisiinkin siellä Pariisin 15 kaupungin osan kaupungin talossa. Sitten muutimme Yhdysvaltoihin, jossa opiskelin ja sain aivan uuden käsityksen siitä, mitä tarkoittaa eurooppalaisena oleminen, kun itse on kaukana Euroopasta, näkee selkeämmin, mitä ovat ne Euroopan arvot, kuinka ainutlaatuisia Euroopan arvot ja kulttuuri ovat, ja me, meidän on ne säilytettävä lapsillemme. Sitten siirryn Bostonista Lontooseen. Siellä kaksi kolmesta lapsestani syntyivät, ja siellä elin neljä vuotta yhdessä maailman hämmästyttävimmistä ja dynaamisimmista kaupungeista. Sitten palasin Portugaliin ja hoidin siellä erilaisia yhtiöitä ja kehitin omaa liiketoimintaani. Liiketoiminnassa luin työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia. Vuonna 2011 minut valittiin parlamentin jäseneksi ja pian tämän jälkeen minut nimitettiin hallituksen jäseneksi. Siinä asemassa auttaa Portugalia kansallisen ja eurooppalaisen kriisin aikoina. Hyvät jäsenet, minun tarinani on todellakin eurooppalainen tarina tänään täällä teidän edessänne. Pyydän teiltä asemani vahvistamista niin, että voisin aloittaa uuden luvun ja palvella Eurooppaa, antaa Euroopalle takaisin sen, mistä itse olen voinut hyötyä vuosien ajan. Olen sitoutunut tekemään työtä teidän kanssanne Euroopan hankkeen vakaan etenemisen puolesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kuten tiedätte, puheenjohtaja ja Jean-Claude Juncker antoi minulle tutkimuksen, tieteen ja innovaation sektorin hoidettavaksi. Otin vastaan tämän haasteen, haasteen innostuneena ja luottavaisin mielin, koska olen täysin tietoinen siitä, että jotta puheenjohtaja Junckerin poliittinen asialista voidaan toteuttaa ja että voidaan palauttaa kestävä kasvu kilpailukyky ja työllisyys Eurooppaan, me tarvitsemme vahvan pohjan innovaatiosta ja huippuosaamisesta tieteen ja tutkimuksen alalta. Jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, minulla on kolme prioriteettia. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että viedään eteenpäin puiteolosuhteita, joiden kautta voidaan saada aikaan ja hyödyntää mahdollisimman hyvin eurooppalainen eurooppalaista tutkimusta, tiedettä ja innovaatioita. Voisimme paljon enemmän saada aikaan, jos meillä olisi vähemmän esteitä, jos voisimme paremmin houkutella maailmanlaajuisesti kyvykkäitä henkilöitä tänne ja jos kaikissa jäsenvaltioissa olisi tällainen edistyksen eteenpäin menemisen tunne ja voitaisiin lisätä, voitaisiin jakaa lisää ajatuksia, joka on erittäin keskeistä innovaatiossa, jotta voidaan parantaa näitä puiteehtoja meidän on saatava valmiiksi Euroopan tutkimuksen alue ja nopeuttaa toimia, jotka liittyvät innovaatiounioniin. Meidän on palennettava koordinaatiota, erityisesti valvomalla paremmin toimintaa EU-ohjausjakson kautta. Meidän on myös haettava synergiaa rakenneinvestointirahastojen kautta kansallisella ja alueellisella tasolla. On vahvistettava tutkimuskapasiteettia ja innovaatiostrategiaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tasa-arvo tulee olemaan minulle erityisen tärkeä näkökohta, ei ainoastaan siksi, että se on reilua, vaan siksi, että meillä ei ole varaa heittää hukkaan yhtään kykyä. Toinen prioriteettini olisi saada aikaan tuloksia Horisontti 2020 ohjelmassa. Istumme täällä tänään, koska olemme etuoikeutettuja, olemme saaneet lisää varoja tälle sektorille ja se on erityisesti tämän parlamentin viisauden ansiota. Meidän on nyt varmistettava, että nämä Horisontti 2020-ohjelman 80 miljardia euroa käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Samanaikaisesti meidän on pyrittävä edelleen yksinkertaistamaan asialistaa. Olemme saaneet jo paljon aikaa komission jäsen Kigan Quinnin määrätietoisen toiminnan ansiosta ja parlamentin tuen ansiosta. Näin voimme erityisesti houkutella lisää uusia toimijoita tutkimuksen ja tieteen kentälle. Jotta voidaan toteuttaa Horisontti 2020-ohjelman tavoitteet, meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteiskunnallisten haasteiden mm, ratkaisemiseen joiden kanssa kansalaiset kamppailevat. On toteutettava innovaatioinvestointipaketti, kehitettävä innovatiivisia rahoitusvälineitä myös pk-yrityksille ja on keskityttävä energiatehokkuuteen ja kilpailukykyiseen vähähiiliseen energiaan, erityisesti uudistuviin energialähteisiin. Tässä yhteydessä haluaisin antaa tunnustusta panokselle, jota voimme saada yhteiskuntatieteiltä ja humanistisilta tieteiltä. Tiedän, että nämä ovat painopistealueita myös Euroopan parlamentille ja ne ovat hyvin keskeisiä, jotta voidaan toteuttaa valitun puheenjohtaja Junckerin tärkein prioriteetti, joka koskee työpaikkojen kasvun ja investointien lisäämistä. Kolmas prioriteettinen koskee sitä, että puolustetaan tieteen ja tutkimuksen huippuosaamisen arvoa. Euroopan globaalin aseman ja potentiaalin perustaminen tutkimuksen, tieteen ja innovaation alueella nojaa sen tiedemiesten luovaan vapauteen ja tutkijoiden luovaan vapauteen, erityisesti niille, jotka tekevät työtä tieteen eturintamassa. Perustutkimus on virta, joka johtaa teknologian ja innovoinnin jokin. Tästä syystä olemme, olen vahva Euroopan tutkimusneuvoston tukija. Tätä alaa tukemalla voimme myös rakentaa uuden sukupolven nuoria, kyvykkäitä, dynaamisia tiedemiehiä ja tutkijoita. Kun näihin kolmeen prioriteettiin pyritään, on tärkeää, että sitoudumme tiiviimmin muun maailman kanssa ja vahvistamme tieteen diplomatiaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, odotan innolla kysymyksenne tänään. Mikäli minut vahvistetaan komission jäseneksi, odotan erittäin hyvää yhteistyötä tulevien vuosien aikana. Kun toimin kansallisessa hallituksessa, käytin jokaisen päiväni, jokaisen tuntini, jokaisen sekuntini siihen, että saisin kaadettua esteitä, yksinkertaistettua menettelyjä ja luodakseni uusia mahdollisuuksia ihmisille. Jos asemani vahvistetaan, pidän tämän saman tavoitteen voimassa. Uskon syvästi tutkimuksen, tieteen ja innovaation voimaan. Minulle kaikkein tärkeintä tulee olemaan se, että saadaan aikaan tuloksia tuloksia ja tuloksia. Eurooppalaisessa tarinassani ja poliittisen kokemukseni mukaisesti ja aikana olen tehnyt työtä eri toimielinten välillä ja sektoreiden välillä. Olen auttanut rikkomaan keinotekoisia raja-aitoja ja siiloja. Olen pyrkinyt sellaisiin uudistuksiin, joita Eurooppa kertakaikkiaan tarvitsee. Mikäli asemani vahvistetaan, olen valmiina käyttämään kaiken energian ja taiteen, taitoni tieteen, tutkimuksen ja innovaation palveluun. Se on koko Euroopan kestävän kasvun peruskivi ja se on tärkeää kaikille Euroopan kansalaisille. Suuret kiitokset. Thank you very much, Mr. Commissioner Designate. Paljon kiitoksia, herra komission ehdokas. Ja nyt tämän ensimmäinen kierros poliittisten ryhmien edustajien puolesta ensiksi. Christianella ensiksi, EPP. Mr. Moedas, welcome and good morning again in the parliament. Komissaari ehdokkaassa, hyvää huomenta ja tervetuloa. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan Euroopan toteutumattomuuden kustannukset tutkimuksen suht suhteen olisivat 9 ja 10 miljardin luokkaa vuodessa. Tutkimusalueen pitäisi toteutua vuoden loppuun mennessä, mutta tällä hetkellä se on kaikkea muuta kuin valmis. Teidän kannaltanne katsottuna, mitkä ovat tärkeimpiä esteitä tuon tavoitteen toteutumisen tieltä ja miten te aiotte priorisoida pyrkimykset päästä noihin tavoitteisiin? Mitä pitää tehdä EU-tasolla ja mitä pitää tehdä jäsenvaltioiden tasolla? Thank you very much. I would like to ask... Paljon kiitoksia. Seuraava. For, uh, for your question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Toteasin jälleen kerran, että minä uskon vahvasti eurooppalaisen tutkimusalueeseen ja sen merkitykseen Euroopan kannalta. Sen merkitys on olennaisen tärkeä. Ei pelkästään siksi, että tutkimus, tiede ja innovaatio hankkeet ovat tärkeitä, vaan siksi, että tämä on tärkeä koko Euroopan Euroopan hankkeen kannalta. Kuten tiedätte, Euroopan tutkimushanke pyrkii vähentämään esteitä ja madaltamaan niitä niin, että saadaan parempaa yhteistyötä ja parempaa tiedonvaihtoa aikaan. Mutta pureutuakseni nyt teidän kysymykseenne, uskon, että suurin osa välineistä, joita on käytössä Euroopan tasolla, on jo olemassa. Nyt puuttuu vielä vastaus kysymykseen, mitä voidaan tehdä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot myöskin pistävät täytäntöön näitä välineitä. Minä painottaisin tässä kolmea seikkaa, jotka minun nähdäkseni ovat pullonkauloja taikka osia pullonkauloista, joiden lävitse meidän täytyy pusertautua. Ensimmäinen on se, että me tarvitsemme parempaa yhtenäistämistä kansallisten tutkimuspyrkimysten välille. Miksikö? Meidän täytyy pyrkiä puuttumaan tai poistamaan sirpaloituneisuutta, päällekkäisyyttä. Ja toiseksi Toinen merkittävä seikka on avoimuuden läpinäkyvyyden puute, jota edelleenkin olemassa esimerkiksi yliopistojen rekrytointimenettelyissä ja tutkimuskeskusten värväämismenettelyssä. Nämä ovat seikkoihin täytyy puuttua. Ja kolmas seikka on se, että meidän täytyy jatkaa edelleenkin sukupuoliulottuvuuden huomioottamista niin, että sukupuolten välinen tasapaino saadaan oikeudenmukaiseen tilaan Euroopassa. Vuoteen 2015 mennessä jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamissuunnitelmaan laadintaan ja täytäntöönpanoon. Nyt ollaan ponnekkaasti varmistamassa sitä, että nämä etenemissuunnitelmat myöskin pistetään täytäntöön. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kiitos. Ja, ja seuraavaksi herra Carlos Sarenio smb ryhmän puolesta. Kiitos, komissari. Toivotan teidät ensiksi tervetulleeksi. Teidän johdantapuheessanne osoititte Olet, että olette täysin Jean-Claude Junckerin ohjelman linjoilla. Kuten tiedätte, tuohon ohjelmaan kuuluu sitoutuminen 300 miljardin euron vapauttaminen uudelleen teollistamisen energiaprojekteihin ja muuhun. Samaan aikaan Euroopan neuvosto haluaa vähentää rahoitusta Eurooppa 2020 ohjelmaan, joka on ratkaiseva Junckerin lupausten täyttämiseksi. Joten meillä on pari kysymystä tähän liittyen. Herra jäsenehdokas, onnistutteko te vakuuttamaan, että neuvosto ei leikkaa rahoitusta, vaan lisää rahoitusta Horisontti 2020 ohjelmalle? Ja kun tiedämme Junckerin suunnitelman, ajatteletteko, että saatte aikaan tuloksia tutkimus- ja innovaation alueella? Ja kolmeksi, minkälainen strategia teillä on kytkeäksenne 2020 ohjelman vihreän ja äh, sinisen kasvun, mitä tarvitaan. Kiitos kysymyksestä. Ja tässä tapauksessa vast... tervehtisin sinua portugaliksi. Komission puheenjohtaja ehdokas herra Juncker on luvannut, kuten sanoitte, 300 miljardia euroa. Ja sitten me myönnetään, ja jos hänet valitaan, ja varapuheenjohtaja Katainen on vastuussa sitten tämän toteuttamisesta, jos hänet valitaan. Ja jos minut valitaan tehtämään, niin minun tehtäväni tulee olemaan juuri se, minkä, minkälaisiksi sen kuva sitten Minun pitäisi pitää huolta siitä, että tutkimus ja innovointi ovat tulevaisuudessa kulmakiviämme. Miksi? Jos tarkastellaan aikaväliä 1995-2007, 65 prosenttia kasvusta oli innovaatiovetoista. Joten tämä portfolio väistämättä kytkee tämän 300 miljardin paketin, jonka puolesta taistelen – taistella sen puolesta, että se kytketään tutkimukseen ja innovointiin. Ja meidän täytyy myös yrittää ymmärtää, mikä on eurooppalaiselle tulevaisuudessa tärkeää. Varmasti olette työskennelleet tämän parissa monta vuotta, olette puhuneet paljon innovaatiomerkityksestä. Vuodesta 2090 lähtien olen lukenut viestien innovaation merk- merkityksestä. Ja tuo viesti, jota yrittää välittää Portugalissa noita vuosia eteenpäin, on varmasti se viesti, jota pyri välittämään. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi hans Ol Henkel, ECR. I'm addressing you from behind. I hope you don't... Herra Moidas, olen täällä takana. Toivon, että tulette tätä henkilökohtaisesti, vaikka täällä takaa puhunkin toitte esille muittamia prioriteetteja. Ne ovat varmasti aivan oikein, mutta yksi mielestäni sieltä puuttuu. Vaikka tekisimme kaiken, mitä aiomme tehdä Euroopassa, niin voisimme kattaa ainoastaan noin 6 prosenttia kaikesta tutkimuksen ja kehityksen kuluista. 94 prosenttia tehdään jäsenvaltioissa. Mietin, mitä jo tehdä varmistaaksesi, että jäsenvaltiot lopultakin käyttäisivät asianmukaiset summat tutkimukseen ja kehitykseen? Sellaiset summat, joita ne ovat luvanneet jo vuosia. Muutamat maat ainoastaan tekevät näin. Sveitsi tietenkin, mutta siis Ruotsi ja Suomi ainoastaan ovat pitäneet kiinni lupauksista. Tämä on kysymykseni. Tarvitsisittekohan toisen prioriteetin vielä lisää niin, että pitäisitte huolen siitä, että hallitukset tekevät mitä ovat luvanneet? you. Mr. Engels, thank you so much for your question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä on todella salkkuni ytimessä, kuinka voimme tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa, kuinka saamme viestin menemään läpi siitä, kuinka ratkaisevan tärkeitä tutkimustiede ja innovaatio ovat. Viittasin juuri tuohon lukiin vuoden 1995 ja 2007 välillä 60 prosenttia tutkimus- ja innovaatiorahoista sijoitettiin innovaatioon. Nyt kun katsotaan ohjelmaa, joka meillä on tässä horisontti 2020 asiassa, meidän on todella löydettävä tapoja, millä tavalla saadaan vipuvaikutusta toisten ohjelmien välillä, kuten rakennerahastojen avulla. Meidän on löydettävä tapoja, joilla saadaan asialistoja samoille linjoille eri maissa. Me, meidän on löydettävä tapoja löytää Euroopan laajuisia resursseja EU-ssa tarvittaisiin todella Euroopan laajuista tieteen ja tutkimuksen ja innovaation politiikkaa. Jäsenmailla on omat politiikkansa, mutta meidän on pystyttävä menemään näihin maihin ja kertomaan, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Ja siksi puolustan sitä, että tämän salkun asema EU-ohjausjaksossa e pitäisi olla vielä korkeammalla. Kyllä se on mukana, mutta sen pitäisi olla vahvemmin mukana. Kiitoksia.